Merci. Merci à la push-up. Kiitoksia Brysselin push-up brass bandille. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitoksia, että olette tulleet Euroopan parlamenttiin. tervetuloa Euroopan parlamentin täysistuntosaliin. Tervetuloa myöskin espanjankielisille. Tervetuloa kaikille italialaisille. Haluaisin tervehtiä tiettyjen kaupunkien pormestareita, jotka ovat kärsineet maanjäristyksistä. Olemme kutsuneet heidät tänne, koska haluamme osoittaa, että Eurooppa tukee kansalaisia, jotka tällä hetkellä kärsivät muita enemmän. Kollegoideni kanssa Euroopan parlamentin varapuhemiesten ja kvestorien kanssa päätin järjestää tämän tilaisuuden. Halusin, että Euroopan parlamentin täysintosalissa on kansalaisia kaikkelta Euroopasta. tänään te olette meidän paikoillamme siellä salissa. Ja tämä on symbolinen ele, mutta kuitenkin hyvin merkittävä. Ikävä kyllä tällä hetkellä elämme vaikeita aikoja. Terrorismi edelleen aiheuttaa tuhojaan. Me näimme juuri mitä tapahtui hiljattain Ohlin lentokentällä. Meillä on laittomaan maahanmuuttoon liittyviä ongelmia talouskriisi. Hyvin monet nuoret ovat tilanteessa, jossa he eivät pysty löytämään työtä. Ja näinä vaikeina aikoina yhä useammat ovat pettyneitä Euroopan toimielimiin ja koko Eurooppaan. Me kuitenkin haluamme toimia niin, että seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana. Ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka nyt ovat täällä paikalla. Niin haluamme toimia niin, että kansalaisten ja Euroopan toimijoiden välinen etäisyys vähenee. Me haluamme, että kaikki te, jotka edustatte puolta miljardia EU-kansalaista, että te voitte tuntea, että te olette eturintamassa, kun ajatellaan niitä valintoja, joita meidän tulee tehdä. Meidän pitää löytää konkreettisia vastauksia ongelmiinne. Meidän tulee paremmin selittää teille, mitä me teemme. Meidän pitää olla avoimia, kun toimimme täällä Brysselissä, vaan meidän pitää aina toimia kansalaisten keskellä. Tänään juhlistamme Rooman sopimuksen 60-vuotispäivää. Rooman sopimushan oli EUn lähtölaukaus. EU on tietysti paljon pikoja ja puutteita, mutta se on kuitenkin mahdollistanut sen, että meistä ja teistä monet olemme pystyneet elämään rauhassa ja vapaasti. Pystymme liikkumaan vapaasti kaupungista toiseen. Me olemme ainoa alue maailmassa, jossa ei ole kuolemanrangaistusta. Miettikää, mitä tapahtuu ihan naapurimaissa. Yhteenkin naapurimaahan ollaan tuomassa takaisin kuolemanrangaistusta. Me olemme aina ottaneet toimintamme ytimeen kansalaisten oikeudet ja kansalaisten vapaudet. Ja tästä syystä tänään on kutsuttu ihmisiä ei pelkästään siksi, että halusimme järjestää joku tilaisuuden, vaan siksi, että paremmin ymmärretään se, että Eurooppa haluaa muuttua. Eurooppa haluaa olla parempi. Mutta ilman Eurooppaa emme siirry yhtään mihinkään. Meidän täytyy muuttua parempaan suuntaan. Ei kannata tuhota kaikkea vain siksi, että jotkut asiat eivät suju. Se olisi itse tuhoisaa. Me kaikki haluamme tällä hetkellä tehdä yhteistyötä ja haluamme ratkaista kansalaisten ongelmia. Ja tänään te keskustelette sitten siitä, miten me olemme pärjänneet täällä Euroopan parlamentissa. Ei aina ole helppoa löytää oikeita ratkaisuja ja oikeaa tasapainoa. Mutta tänään saatte sitten suoraan kokea, miltä tuntuu istua täällä Euroopan parlamentin jäsenten paikalla, mitä se tarkoittaa, ja voitte myöskin ilmaista omia ajatuksianne. Kukaan ei estä teitä puhumasta. Tätä on Eurooppa. Sitä kun katsotaan, mitä muualla maailmassa tapahtuu, No, mitähän voidaan kritisoida? Voitte kritisoida Euroopan parlamentin jäseniä, voitte kritisoida eurooppalaisia sääntöjä, totta kai. Mutta sitten kun ajatellaan arvoja, niin sehän on Euroopan pohjana. Eli toivotan teidät tervetulleeksi. Puheenjohtajana toimii tänään varapuhemies McGuinness. Hän on hyvin kokenut parlamentin jäsen Irlannista. Täällä on ihmisiä, jotka puhuvat eri kieliä, mutta joilla on kuitenkin yhteinen identiteetti. Täällä on esimerkiksi täällä oli tämä belgialainen bändi, ja musiikkihan on meille kaikille yhteinen kieli. Meillä on enemmän yhteistä kuin asioita, jotka meitä erottavat Euroopassa. Ja kun pidetään tämä mielessä ja ajatellaan Roomassa pidettävää seremoniaa, tuota, siellä ei ainoastaan allekirjoiteta jotain asiakirjaa, vaan meidän täytyy nyt uudelleen käynnistää kansalaisten Eurooppa. Ja nyt kun sitten palaatte omiin kotimaihinne, omiin kaupunkeihinne, ympäri Eurooppaa. Kertokaa siellä tästä päivästä. Kertokaa, mitä koitte. Kertokaa, että suuressa demokratiassa eli Euroopassa voidaan puhua täysin vapaasti. Euroopan parlamentissa 751 jäsentä, jotka pitävät teitä kaikkein tärkeimpänä asiana. 751 Euroopan parlamentin jäsentä tekevät työtä teidän hyväksenne, ja he haluavat löytää teille ratkaisuja. Ja ennen kuin annan puheenvuoron eteenpäin Guinnessille, tässä vieressäni istuu tyttö, niin hän voisi istua hetkeksi paikalleni. Ja sitten näette, että myöskin nuori ihminen voi toimia puheenjohtajana tällaisessa tilanteessa. Eli näin me voimme osoittaa, kuinka päteviä ja eteviä nuoria meillä on Euroopassa. Niin, ole hyvä. Mademoiselle la Rouva puheenjohtaja. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, että otitte meidät täällä vastaan, että tuetaan nuoria ja kansalaisia. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron sitten puhemies Mäkinesille. Um, Kiitos. Olen hyvin vaikuttunut tästä suorituksesta ja toivottavasti pystyt jatkamaan tätä puheenjohtamista täällä. Haluaisin kuitenkin alkajaiseksi kiittää puhemies Tajania tästä hyvin lämminhenkisestä puheesta, jossa hän maalaili EUn tulevaisuutta. Ja kiitos siitä, että tartuitte tähän ideaan tai keksitte tämän idean, että tuodaan tavallisia kansalaisia tänne meidän paikoillemme istumaan. Minulla on tänä iltapäivänä hyvin hankala tehtävä ja se on ajasta kiinni pitäminen ja siihen me täällä salissa yleensäkin puhumme. Meillä on neljä hyvin tärkeää aihetta. Nuorisotyöttömyys, tulevaisuuden 87 maan EU, äm, ilmastonmuutos. Ja on hienoa, että meillä on täällä myöskin parlamentin jäseniä paikalla ja he alustavat näistä he puhuvat näistä aiheista ja kuulemme jonkun kansalaisen alustuksen myöskin ja sitten harjoitellaan sitä numerolappujen nostamista, eli nostakaapa numerot ja katsotaan näkyvätkö ne tänne. Kyllä vain minäkin huonolla näölläni näin. Ja toivoisin, että ette kaikki pyydä puheenvuoroja ihan yhtä aikaa, koska sitä tulee ihan mahdotonta antaa niitä teille. Mutta kuitenkin noiden numerolappujen avulla teidät voidaan tunnistaa. Iltapäivä on melko lyhyt ja meillä on paljon asiaa, joten käydäänpä asiaan. Ensimmäinen aiheemme on nuorisotyöttömyys ja se haaste, joka Euroopalla on, että pitäisi pystyä tarjoamaan työtä kaikille. Ja haluan antaa puheenvuoron Euroopan nuorisofoorumin hallituksen jäsenelle Tina Hotchevarille, joka alustaa tähän aiheeseen. Ole hyvä. Kiitoksia. Hei vain kaikille tänään puhun kymmenen miljoonien nuorien äänellä kaikkialta Euroopasta. Ihan lähetän teille yhden viestin. Se, että saataisiin enemmän nuoria töihin. Meidän pitäisi täytäntömana kaksi ratkaisua. Ensimmäinen inklusiivinen ja mittatilaustyönä tehdyt toimenpiteet, jotka tukevat kaikkia nuoria ja pyritään saavuttamaan myöskin Äh, vaikeasti saavutettavat ryhmät ja meillä voisi olla inklusiivinen nuoriso takuu järjestelmä, jolla saataisiin nuoret mukaan ja että se olisi kaikille nuorille myöskin helposti saavutettavissa. Sitten yhdet asiointipisteet niin, että kaikki nuoret saisivat mahdollisuuden kaikkiin palveluihin samassa paikassa ja tuettaisiin nuorten siirtymistä työmarkkinoille tätä kautta. Ja lopuksi eh, ei voida päättää mainitsemalla näitä toimia avainkumppaneiden kanssa, eli järjestöjen kanssa. Ja on tärkeää, että saadaan nämä kaikkein hankalimmin saavutettavat nuoret mukaan ja nämä järjestöt toimivat laajasti ruohonjuuritasolla, tekevät yhteistyötä nuorten kanssa päivittäin he voivat rakentaa siltoja nuorten ihmisten ja julkisten työratkaisujen kanssa. Sitten tarvitaan oikeudenmukaiset työolosuhteet riippumatta työstä. Miten me voimme saavuttaa tämän? Tarvitsemme sosiaalioikeusstandardeja, joita sovelletaan kaikkiin sopimuksiin liittyen myöskin epävarvoihin sääntöihin ja erilaisiin foorumeihin ja uusiin työtapoihin, että taataan oikeudenmukainen palkka ja mahdollisuus myöskin vaikuttaa eläkejärjestel, pakollisiin eläkejärjestelmiin. Ja sitten myöskin sama palkka samasta työstä, enkä puhu tässä ainoastaan eroista sukupuolten välillä, vaan että pyritään myöskin ikäsyrjintä mm, poistamaan, kun ajatellaan vähimmäisansioita. Ja me kaikki olemme valmiita tekemään työtä tämän kanssa yhdessä ja toivottavasti nyt sitten jatkamme yhdessä myöskin tämän tule, tähän tulevaisuuteen, joka, joka lähtee liikkeelle nyt. Kiitoksia. And, and thank you for kickstarting our... Kiitos tästä johdatuksesta aiheeseen ja sitten siirrytään parlamentin jäsenin ensimmäisenä edustaja Steinbrück ST-ryhmästä saa kahden minuutin vastauspuheenvuoron. Minä voin puhua hyvin lyhyesti, voin lyhyesti korostaa sitä, mitä Tiina juuri sanoi. Myöskin me Euroopan parlamentissa taistelemme Gianni Petallan johdolla sosiaalidemokraattien parissa hyvistä työpaikoista ja siitä, että torjutaan työttömyyttä, varsinkin nuorisotyöttömyyttä. Vuonna 2012 meillä on nuoriso takuu tästä lähtien ollut jo täällä eurooppalaisella agendalla ja me olemme iloisia, että tämä menestyksekäs malli myöskin kantaa jo hedelmää. 9 miljoonaa nuorta Euroopassa on päässyt työmarkkinoille. Tämä välineen käyttö myöskin työstandardit ovat tässä tärkeitä. Nuorten pitäisi saada palkkaa, ei mitään palkkattomia harjoitteluja, jotka korvaavat hyvät työpaikat. Tämä on meille tärkeää. Myöskin nämä yhdet yhden, yhdet asiointipisteet ja neuvontajärjestelmät hyvien mallien mukaan. Meillä on hyviä esimerkkejä Euroopassa. Ja Euroopalla on myöskin mahdollisuus käyttää näitä hyviä esimerkkejä eri jäsenvaltioista sellaisille maille, joissa on ongelmia. Ja sitten tuo siirtymävaihe koulusta ammattiin on tärkeä väline. Kaikki ne nuoret, jotka eivät työmarkkinoille pääsee välittömästi, niin heillä tulee olemaan ongelmia pitkään ja myöskin tämä sama palkka samasta työstä samalla, samassa paikassa. Ja kaikki, se ratkaisee monia sosiaalisia ongelmia eri jäsenvaltioissa ja myöskin edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta, joten voin vain korostaa ja painottaa se, mitä tässä vaadittiin. Kaikki nuoret saavat meiltä tukeamme, tämä on meille prioriteetti meidän politiikallemme. Thank you. Uh, and before I give the... Kiitos ja ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle MEPille, niin muistakaa, että meillä on myös kysymys ja vastaus osio tässä. Eli jos haluatte eh, esittää kysymyksiä, niin nostakaa se numeronne ja kertokaa meille sitä, että haluaisitte käyttää puheenvuoron. Ja seuraavana sitten edustaja Lopez GUE NGL-ryhmästä kaksi minuuttia, alkaa hyvä. <clears throat> Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi kaikki nämä nuoret ja Euroopan kansalaiset, jotka ovat täällä. Eli tervetuloa. Tämä on teidän kotinne. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä esittelijä totesi. Mekin katsomme, että meidän täytyy siirtyä tähän suuntaan työelämässä. Me haluamme oikeudenmukaiset työolosuhteet ja riittävät takeet työelämässä. Olen pitkälti samaa mieltä, mutta ainakin minun ryhmässäni, eli Euroopan vasemmistoryhmässä, että meidän täytyy vaikuttaa siis ei pelkästään nuorisotakuun kautta, sehän on ollut hyvin tärkeä asia ja sitä on vahvistettu merkittävällä tavalla, vaan meidän täytyy myöskin toimia muilla politiikan aloilla, jotka liittyvät esimerkiksi tuotantomallien muuttumiseen ja koulutukseen, joka mukautuu näihin uusiin tuotantomalleihin. Säästöpolitiikka ei ole pystynyt ratkaisemaan näitä ongelmia, joita meillä on meidän täytyy miettiä vaihtoehtoja, jotta pystymme ratkaisemaan nuorisotyöttömyyteen liittyviä ongelmia ja laadukkaaseen työhön liittyviä ongelmia. Me nyt työstämme erilaisia vaihtoehtoja eri ryhmässä. Esimerkiksi eurooppalainen sosiaalipilari on nyt työn alla, mutta meillä on muitakin hankkeita ja kysymyksiä, esimerkiksi koulutus. Hiljattain hyväksyttiin EURES-hanke. Sehän liittyy vapaaehtoiseen liikkuvuuteen nuorten tasolla Euroopassa. Ja myöskin meidän täytyy koordinoida työllisyyspalveluita ympäri Eurooppaa, mutta ikävä kyllä Euroopassa on hyvin suuria eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Meidän pitäisi harmonisoida tiettyjä standardeja työelämässä, jotta tehokkaasti pystyisimme etenemään samaan suuntaan. Kiitos. Ähm. Kiitoksia. Ja sitten muihin puhujiin ensimmäinen kaksi, neljä, seitsemän paikalta. Voisitko, voisitko kertoa nimesi ja sitten seisomaan? Tämä on aivan sattumaa. Minä tunnen tämän naisen erittäin hyvin, sillä hänkin on irlantilainen, eikä tätä mitenkään sovittu, että hän saisi ensimmäisen puheenvuoron, mutta olepa hyvä. President. Oh. This one. So, yes. Thank you very much. Um... Kiitos rouva varapuhemies. Eurooppalainen johtajuusohjelma täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Ja se on luultavasti ollut ensimmäinen ohjelma, joka toi e- Euroopan maaseudun kansalaiset toimenpiteiden keskiöön. Ja Toivoisin, että tämä Euroopan demokratian ilmentymä voisi varmistaa sen, että Euroopan kansalaiset ja jäsenvaltiot pääsisivät jatkossakin hyötymään tästä alhaalta ylöspäin toimivasta lähestymistavasta esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kautta. Siten sitä saataisiin nuorille ja vanhuksille kaikkialla Euroopassa tehokas ohjelma. So our members will respond Jäsenet vastaavat sitten hyvin lyhyesti näihin kysymyksiin. Ja sitten 197 197 on seuraava puhuja. Hola, soy Bernardo Ramos. Moi, olen Bernardo Ramos Espanjasta, Euroopan federalistiliitosta. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta Puhun nyt kahden nuoren isänä, jotka ovat korkeakoulussa. He ovat työttömiä, eikä heillä ole oikeastaan toivoa työelämässä tämänhetkisessä tilanteessa. On nyt hienoa nähdä, että esityslistalla ovat nuorisotyöttömyysongelmat, mutta olen hiukan pettynyt, kun huomasin, että täällä nyt käsitellään oireita sen sijaan, että yritettäisiin puuttua tämän taudin varsinaisen syyhyn. Euroopan parlamentin pitää johtaa yhteiskuntaamme Euroopassa. Tällä hetkellä ei ole mitään ongelmaa, joka liittyy vaurauden luomiseen. Jos nyt katsotaan tilastotietoja ja verrataan niitä historiaan, niin koskaan ei ole ollut näin paljon kapasiteettia luoda vaurautta. Se liittyy teknologian kehitykseen, mutta tarvitsemme nyt uuden sosiaalitaloudellisen mallin. Meidän pitää pystyä jakamaan vaurautta uudella tavalla. Edessämme on hyvin radikaaleja muutoksia, halusimme sitä tai emme. Tämä saattaa tapahtua traumatisoivalla tavalla tai sitten ei. Eli pyytäisin, että te yhteiskunnan tienraivaajana voisitte esittää uudenlaista sosiotaloudellista mallia, joka mahdollistaisi sen, että pääsemme eteenpäin tästä tilanteesta, emmekä joudu kärsimään tästä enempää. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja 548. 548. I can't see. You got to stand. Ah. Niin siellä. No nyt minäkin näen teidät. Ja. Ole hyvä, voit esittää kysymyksen kaksi minuuttia. Buonasera a tutti, sono Sergio Caramazza. Hyvältä olen Sergio Caramazza. Oli Papanasta Sisiliasta. Ja esityslistalla tänään on nuorisotyöttömyys. Se on eurooppalainen ongelma tietysti mutta se ei ole samanlainen kaikkialla Euroopassa. Me kaikki tiedämme tämän ja me tiedämme tämän varsinkin Etelä-Euroopassa. Mutta puhun nyt toisesta asiasta. Kiinnittäisin huomioon yhteen asiaan, joka liittyy nuorisotyöttömyyteen ja jota ei ole koskaan käsitelty. Eli maaseudun nuorisotyöttömyys. Kun ajatellaan maaseutua Euroopassa, Italiassa tai missä tahansa, nämä ovat alueita, jotka ovat kaukana suurkaupungeista. Ja näillä alueilla Euroopassa Nuorisotyöttömyys on erittäin vakava ongelma, vielä pahempi kuin suurkaupungeissa. Hyvä. Hyvin monet nuoret ovat nyt toivottomassa tilanteessa ja haluaisin nyt tietää, millaista suunnitelmaa Euroopan parlamentissa on näissä asioissa. Maaseutua ei saa päästä kuolemaan ja on tärkeää, että nuoret jäävät maaseudulta jopa muuttavat maalle. Mutta jotta he voisivat jäämään sinne, niin heillä pitää olla työtä siellä, jonka avulla he pystyvät tienaamaan elantonsa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten 350, 350, seuraava puheenvuoro. Ole hyvä. Buenas tardes a todos y a todas. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin haluaisimme kiittää sitä, että meidät on kutsuttu tänne ja että voimme puhua täällä Naisten liiton nimissä. Olen Lorena Ramos ja me edustamme kollegani kanssa tätä järjestöä. Me olemme käynnistäneet sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia hankkeita, joiden tavoitteena on se, että naisilla ja meillä on samanlaisia mahdollisuuksia. Ja tavoitteemme on se, että voimme ottaa työllisyyden ja tasa-arvon kaiken politiikan ytimeen. Tällä tavalla voidaan luoda yhtäläiset mahdollisuudet miehille ja naisille. Ja näin ollen haluaisimme muistuttaa, että miesten ja naisten välinen palkkakuilu on vähentynyt vuodesta 2007, mutta todellisuudessa työttömyyttä on edelleen paljon ja meillä naisilla on vähemmän mahdollisuuksia kuin naisilla – ja vaikka olisi työtä, niin meillä naisilla on useammin väliaikaista tai osa-aikatyötä. Siitä huolimatta, että naiset ovat usein korkeasti koulutettuja. Ja haluaisimme nyt korostaa, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja poliitikojen välillä, jotta voimme muuttaa tämän tilanteen. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että me emme voi nyt päästä... Meidän täytyy muistaa, mitä Puolassa juuri sanottiin naisille – jos haluaa voittaa shakkiottelun, niin täytyy muistaa, mikä on naisen rooli. Tämä liittyy asioihin, joita käsitellään täällä. Meidän täytyy muistaa, että naisissa on kuitenkin puolet väestön lahjakkuudesta ja taidoista. Thank you. So, the... Kiitos. Aiheita olivat siis tasa-arvokysymys ja maaseudun kehitys ja se, että otetaan myös provinssit ja maaseutualueet mukaan. Ja haluaisiko Steinruck vastata näihin ensimmäisenä? Ja, sehr viel. Kyllä, no tässä on paljon kahdeksi minuutiksi. Kaikki nämä ohjelmat joita, jotka tuovat kansalaisia Euroopassa yhteen riippumatta politiikan alasta, ovat tärkeitä ja parlamentti tukee myöskin näitä ohjelmia, myöskin Leader-ohjelmaa. Todellakin tässä tämä isä, jolla on kaksi nuorta, joilla on tutkinto ja jotka ovat työttömiä, niin tämä ei ole mikään yksittäistapaus Euroopassa ja me olemme tietoisia tästä. Nuoriso vakuuden. Täytyy tässä ottaa huomioon myöskin nämä nuoret, jotka eh, jotka eivät saa töitä tai jotka erotetaan. Ja eh, tämä on meille tärkeää, koska työttömyyttä voidaan torjua ainoastaan paikan päällä. Ja me tarvitsemme investointeja myöskin etukäteen. Tämä koskee tietysti myöskin maaseutualueita. Täytyy työpaikkoja luoda, koska siellä missä meillä on korkea työttömyys, myöskin nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla. Meillä on tärkeää, että mikään alue Euroopassa ei kuihdu, vaan näiden ihmisten ihmisten täytyy mennä sinne, missä työpaikkoja on, ja tähän tarvitaan investointeja, säästöpolitiikka täytyy päättää ja näin sitten voidaan uusia työpaikkoja luoda riippumatta siitä, että onko nuorella korkeakoulututkinto vai jokin muu tutkinto. Ja myöskin naisten vahvistaminen, naisten roolin edistäminen, mutta myöskin naisten työllistyminen on tärkeää Parlamentti ei ole toiminut ainoastaan työttömyys- ja nuorisotyöttömyyskysymyksissä, vaan myöskin naisten tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä, koska monet naiset ovat hyvin epävarmoissa tilanteissa, heidän työsuhteensa ovat epävarmaat, ja tämä on asia, mihin haluamme keskittyä, ei ainoastaan naisten asioiden päivänä, jos täällä on edustajia, joilla on hirvittävä käsitys ihmistä, mutta tämä ei ole mikään mitenkään yleistä täällä, vaan me haluamme tässä pyrkiä edistämään naisten ja miesten tasapuolista kohtelua kaikkialla Euroopassa. Eurooppa on tämän asian vienyt eteenpäin ja tulemme taistelemaan jatkossakin sen puolesta. And... Kiitos. Ja sitten edustaja Lopes, kaksi minuuttia. <laughs> Haluaisin kiittää puheenvuoron käyttäneitä ja pari kommenttia. No ensinnäkin tämä hankkeet, tässä puhuttiin näistä eri hankkeista, niin ne ovat tärkeitä. Meidän täytyy ylläpitää esimerkiksi nuorisotakuohjelmaa ja muita, joita rahoitetaan budjettista, esimerkiksi Horisontti 2020-ohjelma, joka on erittäin tärkeä, ja myöskin muut hankkeet. Mutta niin ikään meidän täytyy paremmin hyödyntää Euroopan talousarviota, ja tähän liittyy se, että luodaan työpaikkoja ja nimenomaan laadukkaita työpaikkoja nuorille. No sitten se, mitä Bernardo totesi, niin tota tosiaan meidän täytyy nyt muuttaa politiikkaa. Jos jotain, jos jotain tällaista politiikkaa on harjoitettu, niin meidän on vaikea päästä eteenpäin tästä kriisistä ja tästä taantumasta, jota Euroopassa nyt on eletty. Meidän täytyy nyt miettiä uudenlaista talous- ja sosiaalipolitiikkaa Euroopassa. Ja lopuksi vielä pari lyhyttä huomiota Eli tasa-arvoon liittyvät kysymykset ja maaseutuun kysymykset. Maaseutualueilla meidän täytyy saada ihmiset pysymään maaseudulla ja siksi monia asioita on muutettava. Maaseudulla pitäisi olla samoja palveluita kuin suurissa kaupungeissa ja näinhän ei ole tapahtunut. Ja tämä koskee erityisesti Etelä-Eurooppaa. Mutta totta kai myöskin maaseutualueella on mahdollista elää kunnollisella palkalla – koska meidän täytyy varmistaa, että tuottajille maksetaan kunnon korvaukset ja meidän ei pidä heikentää heidän työolosuhteitaan ja meidän täytyy varmistaa sen, että nuoret, jotka haluavat jäädä maaseudulle, pystyvät toimimaan siellä ja elämään työllään. Meidän täytyy miettiä Etelä-Euroopan maaseutuongelmia. Siellä on väestökatoa, maaseutu autioituu ja meidän täytyy puuttua tähän tilanteeseen. Ähm, Kiitos. Olen hyvin tietoinen siitä, että tässä suuressa aiheessa päästiin vain hieman raapaisemaan pintaa, mutta kysyisin nyt teiltä, että kuinka moni teistä ajattelee, että Eurooppa tekee tarpeeksi nuorisotyöttömyyden parissa? Tekeekö Eurooppa tarpeeksi? Nostakaa numerolaput, jos olette sitä mieltä. Kuinka moni on sitä mieltä, että Euroopan pitäisi tehdä enemmän nuorisotyöttömyyteen puuttumiseksi? Tämä kuvastaa hyvin turhautuneisuutenne tasoa ja meidän on syytä ottaa tämä viesti huomioon. Toivottavasti tästäkin saatiin valokuva, sillä huoli on varsin syvä. Siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Ja se monesti hieman jakaa mielipiteitä, ja se on globalisaatio ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Globalisaatio on tuonut paljon hyötyä, mutta ehkäpä kaikki eivät ole sitä mieltä, että siitä on ollut heille hyötyä. Joten siirrytäänpä tämän aiheen pariin siten, että Oxfam Internationalin edustaja Natalia Alonso käyttää johdantopuheenvuoron. Thinking on. Kiitoksia. Haluaisin nyt esittää kysymyksen. Tiedättekö, kuinka moni ihminen on vaarana joutua köyhyyteen Euroopassa, kun ajatellaan, että Eurooppa on yksi rikkaimmista mantereista, yksi kymmenestä, kaksikymmenestä, vaan todellisuus on, että melkeinpä neljäsosa kansalaisista, eli 123 miljoonaa kansalaista, siis neljäkymmenestä, mutta samanaikaisesti 342 miljardöriä asuu Euroopassa, ja maailmassa yksi kolmesta eläköyhyydessä. Ja kuitenkin tässä eh, nämä ovat poliittisia ratkaisuja. Kyse ei ole mistään puutteesta. Presidentti Obama sanoi, että maailma, jossa yksi prosentti eh, ihmisistä eh, on yhtä, yhtä rikkaita kuin loput 99 prosenttia, ei ole vakaa maailma. Globalisaation pitäisi toimia kaikille. Jos yksi, jos yksi ihminen on yhtä rikas kuin puolet musta kansalaisista, niin tämä ei ole tasapainosta. Ja, ja nyt tässä tarkoituksena on poistaa köyhyyttä näistä maista, mutta myöskin euron poliitikkojen pitäisi vaikuttaa tähän eikä estetä. Miten me tätä epätasa-arvoa torjumme? No tietysti veropolitiikka on yksi asia, ja pitäisi vaikuta siihen, että yritykset vaikuttavat äh, tähän ja että niillä on myöskin varaa tarjota näitä palvelujaan. EU täytyy varmistaa, että yritykset raportoivat, mistä, mistä varat tulevat ja missä verot maksetaan. Ja tämä liittyy tähän maakohtaisiin kertomuksiin. Ja sitten yksi asia, mihin EU pystyy hyvin vaikuttamaan, jotta globalisaatio toimisi oikealla tavalla, on maahanmuutto. Pitäisi tehdä selväksi, että maahanmuutto voi vaikuttaa molempia maita. 2015 maahanmuuttajat ovat lähettäneet kaksi kertaa mm, enemmän rahaa kehittyviin maihin kuin mitä he ovat saaneet, joten me tarvitsemme uuden, uuden tavan lähestyä tätä. Ja tästä syystä Oxfam vaatii, että ihmiset asetetaan päätösten keskiöön. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja sitten parlamentin jäsenit. Daniel Kaspari EPP-ryhmästä saa ensimmäisen vastauspuheenvuoron. Ole hyvä. Ja libe. Hyvät kansalaiset, globalisaatio on seikka ja meillä on nyt se mahdollisuus, että voimme hypätä sen kelkkaan tai jättää sen huomiotta. Yksi maa maapallolla ei ole mukana tässä globalisointikehityksessä ja se on Pohjois-Korea. Siellä ihmiset elävät mahdottomassa diktatuurissa ja se on sulkeutunut täysin kansainvälisten tavaravirtojen ulkopuolelle. Jos haluamme olla mukana globalisaatiossa, meidän täytyy vaikuttaa sen muotoon. Ja kun kyse on esimerkiksi kunnallista asioista, niin kunnanvaltuustot päättävät niistä, kansallisista asioista päättävät kansalliset parlamentit, EU-ssa päätöksiä tekee Euroopan parlamentti neuvoston ohella, mutta maailmanhallitusta, joka hallitsisi globalisaation kaltaisia kysymyksiä, ei ole. Siksi on se mahdollisuus, että rikkaimmat ja nopeimmat ja epäreiluimmat päättävät globalisaatiosta, tai sitten voimme itse vaikuttaa kansainvälisinä, kansainvälisten yhteisöjen jäseninä globalisaatiosääntöihin. Ja sitä työtä me täällä EU:ssa olemme esimerkiksi kauppasopimusten ja muiden yhteistyösopimusten muodossa tehneet. Meillä on yli sadan maapallon maan kanssa tämän tyyppisiä sopimuksia ja on myös erilaisia kauppasopimuksia esimerkiksi EUn ja Kanadan välillä. Sen takia puhun tässä nyt oman ryhmäni edustajana. Ja meillähän on noin kolmasosa parlamentin paikoista ja olemme suurin ryhmä. Me haluamme näistä syistä siis kansainvälisiä toteuttamiskelpoisia kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälistä oikeutta, mutta köyhyysluvut eivät paljon edistä meidän asiaamme. Esimerkiksi Aasiassa, Kiinassa, Intiassa sadat miljoonat ovat päässeet äärimmäisestä köyhyydestä eroon. Ja Euroopassakin voidaan hyötyä globalisaatiosta esimerkiksi työpaikkojen muodossa. Ja silloin ollaan hyvällä tiellä. Kiitos. Ja sitten oikealla puolellasi edustaja Schalke ALDE-ryhmän edustajana saa seuraavan puheenvuoron. Thank you very much. Oh. Kiitoksia. On nyt hienoa, että niin monet teistä ovat täällä paikalla ja musiikkia täällä ei aina ole, mutta on ihan kiva, että toitte sen mukananne, koska se oli iloista ja on hyvä, että aina silloin tällöin me juhlimme sitä, mitä olemme saaneet aikaan Euroopassa. Me emme kuitenkaan ole sokeita, kun ajattelemme köyhyyttä, eriarvoisuutta ja rooliamme maailmassa. Ja nyt on tärkeää, että nämä asiat pidetään mielessä. Mutta ehkä joskus meidän pitäisi arvostaa hiukan enemmän sitä, että eurooppalaisilla on maailman korkein elintaso. Meidän täytyy katsoa, miten tätä voidaan ylläpitää nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ja no, kollegani tämän jo mainitsi. Eli paljon kasvua tapahtuu nyt EUn ulkopuolella. Talouskasvu muualla nostaa ihmisiä ylös köyhyydestä, kehittyvistä talouksista, mutta siitä on hyötyä myöskin meille. Meidän täytyy varmistaa, ettei tässä nyt lasketa standardeja, kilpaa eri puolilla maailmaa ja että aina haettaisiin alimpia standardeja ja että suurimmat yritykset tekisivät suurimmat voitot. Sen sijaan meidän täytyy varmistaa, että meillä on selkeitä sääntöjä, kun ajatellaan vaikka kauppaa ja investointeja. Meidän täytyy todeta, että jos haluatte tuoda tuotteitanne Eurooppaan, niin teidän täytyy noudattaa tiettyjä standardeja. Me olemme pyrkineet parantamaan elintarviketurvallisuutta, kuluttajien oikeuksia, ympäristön suojelua ja haluamme, että kaupan säännöillä voidaan toimia tähän suuntaan globaalisti. Onko toiminta täydellistä? No ei, mutta kuitenkin nyt näihin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota ja keskustellaan siitä, millaista kaupan pitäisi olla tulevaisuudessa. Ja on hienoa, että tämä vilkas keskustelu on johtanut uudenlaiseen kauppapolitiikkaan, jossa kauppa on kiinnitetty yhä tiukemmin eurooppalaisiin arvoihin, eli kauppaa kaikille, trade for all. Ja meidän ei pidä vastustaa globalisaatiota sinänsä, koska me emme siihen pysty kuitenkaan vaikuttamaan, vaan sen sijaan meidän pitää kunnianhimoisesti vaikuttaa niihin sääntöihin, jotka ohjaavat globalisaatiota – ja meidän tulee varmistaa, että ne pohjautuvat arvoille ja että niiden avulla saadaan aikaan korkeampia standardeja ja vähemmän eriarvoisuutta. Kiitos. Ja nyt on kaksi puheenvuoroa pyydetty täältä, eli 424 ensimmäisenä, ole hyvä. Goedemiddag, Hyvää iltapäivää. Olen Stefan Mehtens. Olen Antwerpenista eli Brysselistä pohjoiseen. Right, just, just a moment. If you leave the microphone alone and just stand up straight, the sound is picked. Niin, jos vain äh, seisot ihan normaalisti suorassa, etkä äh, kosketa siihen mikrofoniin, niin, niin äh, se on äänenlaadun kannalta parempi. Eli ihan rennosti vaan, jos voit aloittaa uudelleen. Eli hyvää iltapäivää. Olen Stefan Mehtens, Romars. Olen Antwerpenista, eli kaupungista Brysselistä pohjoiseen. Ja olen myöskin Antwerpenin eurooppalaisten nuorten liiton jäsen. Se, kuuluu, se on osa Stand Up Europe-liikettä. Ja kysymykseni tänään on se, että nyt kun ajatellaan, että 50 rikkainta yritystä Euroopassa maksavat ehkä noin 2 prosenttia veroja, niin miten tähän tilanteeseen voidaan vaikuttaa ja miten voidaan varmistaa se, että harmonisoidaan verotusta jäsenvaltioissa. Meidän täytyy toimia tässä yhdessä. Meidän täytyy olla yhtenäisiä parlamentissa, koska muuten riskinä on se, että jäsenvaltiot kääntyvät toisiaan vastaan ja kilpailevat verokysymyksissä. Ja Students for Europe, Antwerpenista ja Stand Up Europe haluaisivat kuulla vastauksia näihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. kysymyksesi sai voimakkaista tukea täällä. Ja nyt sitten 426 ja 104 seuraavat numerot. Yes, 46. 426, ole hyvä. Eh, Goedenamiddag. Ehm, Hyvää iltapäivää. Olen Willem Brani. Minäkin edustan Students for Europe ja Stand Up järjestöjen Kollegani istuu tuossa vieressä ja olen ihan samaa mieltä hänen kysymyksistään. Ja sitten haluaisin kiinnittää huomiota myöskin siihen, että tällä hetkellä luodaan pelkoa sen suhteen. Eli haluaisin nyt kysyä, miten voidaan muuttaa tätä pelkotilaa ja luoda enemmän luottamusta, jotta ihmiset uskaltavat ottaa enemmän riskejä ja jotta saadaan Eurooppaan terveempää taloutta. Thank you. Kiitos. Ja 104 seuraava puheenvuoro. Ole, ole hyvä. Well, good afternoon to... Hyvää iltapäivää kaikille. Nimeni on Jean Rosignon. Olen yksinkertainen Euroopan kansalainen. Jos nyt jatkaisin aikaisemmasta kysymyksestä, minulla on laajempi kysymys, koska mielestäni on olemassa sellainen eurooppalainen vaikutelma, että Eurooppa ei kykene sanomaan, että sinun pitäisi tehdä näin tai näin. Mutta että sillä ei ole rajoittava vaikutusta päätöksiin, jota tehdään. Nyt kysymykseni, jonka esitän, tai harvoin täällä esitän, on olemassa suuri ero sen välillä, mitä me kuulemme ja mitä todellisuudessa tapahtuu. Haluaisin saada kuulla näkemyksenne tähän liittyen. Kiitos. 104. 140, anteeksi. Grazie, vicepresidente. Kiitoksia, varapuhemies. Maritsa Brukku, abruzzalaisen kaupungin pormestari ja edustamme Keski-Italiaa täällä kollegoideni kanssa. Italia on kärsinyt maanjäristyksistä, se on kärsinyt lumivyöryistä, se on kärsinyt muistakin geologisista katastrofeista – ja nyt täällä puhutaan työllisyydestä, turvallisuudesta, maaseudun autioitumisesta ja näitä kaikkea me olemme kokeneet. Me olemme nyt erittäin kiperässä tilanteessa, koska meidän kaupunkini tyhjenevät, koska nuorilla ei kaupungeissamme ole tulevaisuutta. Eli me pyydämme nyt Euroopalta apua. Eurooppa on jo auttanut alueitamme, mutta pyydämme, että se tekisi nyt enemmän – me pyydämme, että Eurooppa olisi lähempänä meitä, koska se, mitä on tapahtunut alueellamme, se on ollut hyvin poikkeuksellista. Ja sanon aina, että kun on jotain poikkeuksellista, niin silloin tarvitaan myöskin poikkeuksellisia toimenpiteitä. Ja hallitukseltamme olemme pyytäneet apua, olemme pyytäneet apua alueeltamme ja nyt pyydämme apua Euroopalta, koska Eurooppaan kuuluvat myöskin Abruzian, Umbrian ja muiden alueiden kansalaiset ja me pyydämme, että Eurooppa tällä hetkellä olisi todellakin näiden alueiden äiti. Me tarvitsemme apua ja olemme pyytämässä ne tänään. Ja haluan kiittää puhemies Tajania tästä mahdollisuudesta. Olemme siis pormestareita ja joka päivä me joudumme käsittelemään näitä ongelmia, kun kaupungissa on ollut maanjäristys, siellä on vähän kouluja. Monet nuoret ovat joutuneet lähtemään rannikolle. Alueemme on kriisissä, liikkeet sulkevat omensa, talous on polvillaan, joten nyt pyydämme, että Euroopan unioni tekisi enemmän meidän alueidemme hyväksi. Well, thank you for being here. Kiitos, että pääsitte paikalle ja olen varma siitä, että tunnemme teitä ja teidän yhteisöjänne kohtaan vahvaa sympatiaa, samoin niitä kärsimyksiä kohtaan, joita te nyt koette. Ja Rikon nyt sääntöä, koska voin, eli otetaan vielä viides puheenvuoro, 159 numero. Ah, okay. Uh, bonjour à tous. Oikein hyvää päivää kaikille. Tämä ei ole kysymys, jonka nyt esittäisin. Haluaisin puhua siitä, mitä herra Kaspari tässä puhui. Kiitokset siitä. Tämä liittyy globalisaation koska tämä aiheuttaa erittäin valtaisia kysymyksiä talouteen, ihan symbolisesti, kulttuurillisesti ja niin edelleen. Ja tämä ei mene ainoastaan yhteen suuntaan, vaan useisiin suuntiin. Kun ajatellaan kaikkia näitä suuria kysymyksiä, jotka liittyvät eh, eri maanterin, jos nyt ei, näin ainakin minä kuulin, jos ei nyt olla tässä mukana hyvin selkeästi, melkeinpä brutaalisesti, niin te sanoitte, että puhutte ongelmista tässä ja sanottiin, että tämä on nyt se ainoa mahdollisuus. Ja mielestäni tämä nyt, jos ajatellaan älyllisesti, niin ei ollut kovinkaan rehellisesti sanottu. Ja se, mitä nyt haluan sanoa, se, että tässä nyt pitäisi saada eurooppalaiset tämän eurooppalaisen hankkeen taakse. Ja tämä oli minun ensimmäinen vaikutelmani Euroopasta. Mutta kun nyt katsotaan Euroopan unionin ja sen politiikkaa ja tätä suurta keskustelua, joka käydään, niin nyt tässä nyt suuri osa kansalaisista pitää saada vakuutettua. Ja esimerkiksi tässä esimerkiksi ihmiset lähtevät kannattamaan ääri, ääri oikeastaan tai vasemmistoja. ja suuri osa kansalaisista todellakin nyt kiinnittää huomiota siihen, että tässä todellakin voi tapahtua jotakin hyvinkin historiallista nyt tässä tilanteessa. Au. Kiitos. Ja sitten palataan parlamentin jäseniin aiheita tuli aika paljon esille, kaikkea verotuksesta, solidaarisuuteen Italiaa kohtaan ja käsiteltiin myöskin eroa sen välillä, mitä tehdään ja mitä sanotaan. Ja sitten tämä viimeinen kysymys, mutta edustaja Kaspari, ole hyvä ensimmäisenä. No, olen samaa mieltä, että se mitä sanoit on, viimeksi on iso ongelma, nimittäin se, että aina on aikaa vain kaksi minuuttia. Jos puhutaan verotuksen oikeudenmukaisuudesta Euroopassa, niin useimmat ryhmät ovat siitä täällä kiinnostuneita. Ja sehän on erinomainen syy ihmisille olla tyytymättömiä EU-hun, että emme pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa. Euroopan parlamentissa olisi laajat enemmistöt aiheen käsittelyyn, mutta jäsenvaltiot eivät anna siihen mahdollisuuksia, sillä, sillä verotus kuuluu yksinomaan jäsenvaltioiden toimialaan. Ja se onkin keskeistä minun mielestäni, että jos kansalaiset näkevät, että me täällä teemme töitä ja haluaisimme ratkaista asioita, mutta emme pysty siihen, kun jäsenvaltiot estävät, niin sitten ihmiset syyttävät meitä tästä, eivätkä niitä omia valtioitaan. Ja tämä onkin tärkeä aihe Euroopan tulevaisuuden kannalta. Nimittäin se, että mistä Eurooppa, mistä EU vastaa ja mistä ei. Ja verotus on yksi tärkeimpiä kysymyksiä, joka pitää ratkaista tässä mielessä. Toinen asia, katastrofialueiden ottaminen. Onneksi EUlla on tarjottavanaan jonkinlaista apua. Olen kyllä myös sitä mieltä, että EU voisi tehdä enemmänkin ja meidän täytyy olla rehellisiä. EU ei pysty hoitamaan kaikkea kuitenkaan. Monia asioita on ratkottava myös paikallisesti ja alueellisesti siellä kotipuolessa. Monesti uskotaan, että unioni olisi jotenkin kaikki, kaikki voipa ja pystyisi tekemään paljon enemmän kuin se oikeasti pystyy. Ja älkää nyt ymmärtäkö väärin, kyllä EUnkin pitää tehdä paljon asioita, mutta katastrofeista keskeisin vastuu pitää olla kuitenkin alemmalla tasolla, sillä siellä pystytään todella toimimaan näitä tilanteita lähellä. Ja kolmas kysymys, miksi niin monet ihmiset eivät halua olla mukana yhteisessä veneessä? No, mielestäni kansallisessa politiikassa on hyvin selvää se, että mikä puolue kannattaa mitäkin ja mitä ne vastustavat, mutta EU-asioissa Etenkin Saksassa, ainakin minun kotimaassani siis raportoidaan siitä, että EU on nyt päättänyt näin ja näin. Ja kansalaisille ei viestitä lainkaan siitä, että Euroopan tasollakin on erilaisia poliittisia kantoja ja näkemyksiä, vaan puhutaan vain yleisesti Euroopasta. Pitäisi kertoa enemmän siitä, mitä populistit tekevät, mitä ne ja ne ryhmät tekevät. Kansalaisten pitäisi pystyä pysymään paremmin selvillä siitä, että täälläkin on erilaisia kantoja. Silloin politiikka kiinnostaisi. Kiitos. Ja sitten edustaja Shaki seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä hyvin muotoiluista kysymyksistä. Tässä on paljon aiheita, jotka todellakin ovat meilläkin käsittelyn alla. Veronkierto, epäreilu verotus yrityksille. Nämä ovat asioita, joihin me voimme puuttua Euroopan tasolla, jos haluamme yhtäläiset säännöt kaikille. Mutta ongelma on siinä, että nyt me olemme havainneet, että, että edelleen hallitukset kilpailevat keskenään saadakseen näitä yrityksiä maihinsa tarjoavat yrityksille alhaisempaa yritysverotasoa, joskus jopa aivan erityisiä sopimuksia. Ja nyt me olemme nähneet, että Euroopan komissio, komission jäsen Vestager, joka on vastuussa näistä kysymyksistä tarkastelee tällaisia sopimuksia, kuten Applen, Applen sopimus Irlantissa, se, että oliko tämä laitonta valtion tukea vai ei. Ja me tarvitsemme yhteisemmän lähestymistavan. Tämä on yksi niistä aihepiireistä, joissa meidän tulisi toimia yhteistyössä. Ja sitten, miten voitaisiin tässä rohkaista yrittäjyyttä. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä kysymys ja haluaisin tässä yhden esimerkin ottaa esille, koska paljon työtä on tehtävänä. Kun kyse on digitaalisista yhtenäismarkkinoista, me yritämme tehdä juuri näin. On paljon mahdollisuuksia luoda työpaikkoja IT-yrityksiin, mutta edelleen on olemassa keinotekoisia esteitä, koska sääntöjä on 27 erilaista, jos ajatellaan esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksia ja kuluttajan oikeuksia ja me, meidän täytyy varmistaa, jotta saamme tämän toimimaan, että meillä on myöskin olemassa digitaaliset yhtenäismarkkinat. Ja sitten esitettiin kysymys liittyen maanjäristykseen. Tämä on tietysti yksi niistä katastrofeista, joka vaikutti meihin hyvin paljon. Valitettavasti EU:ssa on paljon haasteita päivittäin, jotka vaikuttavat ihmisiin hyvin paljon ja liikuttavat meitä, mutta voin varmistaa, että puhemies Tajani päivittäin ottaa esille nämä Italian kysymykset, joten voitte olla vakuuttuneita siitä, että hän todellakin tarkastelee tätäkin asiaa. Minun täytyy varmaan päättää puheenjohtaja, mutta yksi ajatus vielä. Yksi on se, että me tarvitsemme enemmän poliittista johtajuutta myöskin jäsenvaltioiden tasolla, jotta saamme ihmiset mukaan tähän työhön. Mielestäni ei ole kiehtovaa puhua siitä, että tekeekö Eurooppa oikein vai väärin, vaan siitä tulee värikkäämpää elävämpää, kun puhumme maataloudesta, yhteistä puolustuksesta, digilasta sisämarkkinoista tai muista konkreettisista kysymyksistä. Joten ehdottaisin, että me puhumme jatkuvasti eh, Euroopasta, vaan otamme poliittisia keskusteluja mukaan siihen, mikä olisi oikeaa politiikkaa näissä aihepiireissä, koska eh, no todellakin halutaan saada ihmisiä tähän, tänne mukaan ja sitä me olemme täällä edistämässä. Um, Kiitos molemmille parlamentin jäsenille. Ja sitten jatketaan eteenpäin. Kolmas aiheemme tänään on 27 valtion EU. Kuten tiedätte, niin yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt lähteä EUsta ja konkreettisiin toimiin päästään ensi viikolla sillä saralla. Mutta mitä sitten 27 jäsenvaltion EU merkitsee? Selin Geisman on Young Europeans France Ranskan nuorten eurooppalaisten järjestön varapuheenjohtaja, ja hän alustaa meille tästä 27 valtion EUsta. Hyvä puhemies. Hyvä puhemies, rouva varapuhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Miltä teistä tuntui 27. kesäkuuta 2016? Minä olin surullinen, kun ajattelin brittiystäviäni, jotka lähtivät EU-sta vasten tahtoaan. 75 prosenttia minun sukupolvestani äänesti EU-jäsenyyden puolesta. Ja ironista on nyt se, että me olemme se, jotka kaiken pisimpään joudumme kärsimään Brexitin vaikutuksista. No nyt suuttumus on vaihtunut suuttumukseksi. Brexit on varastanut sukupolvemme tulevaisuuden. Brexit on ottanut nuoret panttivangeiksi. Nyt on tärkeää, että Euroopan nuoret kansalaiset edelleen uskovat Eurooppaan, uskovat Eurooppa-hankkeeseen, mutta tällä hetkellä tilanne ei ole tämä. Nuoret ranskalaiset ovat nähneet tämän paikan päällä kansalaiset ovat menettäneet luottamuksensa Euroopan toimielimiin. Ja meidän täytyy nyt toimia kiireellisesti ennen kuin liian myöhäistä. Tehtävämme on palauttaa nuorille toivoa Euroopan unioniin ja Euroopan parlamenttiin. Voimme luottaa ja niiden täytyy nyt toimia kaikkien Euroopan kansalaisten hyväksi. Me tarvitsemme poliittisen tason, joka pystyy ratkaisemaan Euroopassa olevia kriisejä. Populismi ja mukalaisviha ovat jo aiheuttaneet tuhoa Euroopassa, joten yhdessä meidän täytyy toimia yhtä päättäväisesti osoittaaksemme, että parempi Eurooppa on mahdollista. Näin Ranskan nuoret eurooppalaiset totesivat pari viikkoa sitten. Siellä järjestettiin nuorisokongressi, jossa oli 150 nuorta 30 maasta. Ja muutaman päivän pohdiskelujen kuluttua onnistuimme saamaan aikaan kansalaisten perustuslain, jossa on 12 kohtaa. Se on uusi sopimus EUn ja kansalaisten välillä. Tämä osoittaa, että meidän sukupolvemme on juuri se, joka haluaa edetä ja joka tekee rakentavia ehdotuksia tulevaisuuden suhteen. Me haluamme demokraattisempaa unionia, yhtenäisempää, integroidumpaa unionia. Nuorille pitää antaa sananvaltaa. Tällä tavalla voimme samaan aikaan uudenlaista innovaatista Eurooppaa. Yhdessä me pystymme rakentamaan tämän Euroopan, jota haluamme, emmekä joudu ottamaan vastaan sitä Eurooppaa, mikä meille vain annetaan. Thank you. Kiitos. Ja sitten parlamentin jäsenten vastaukset. Ensimmäisenä edustaja Castaldo. Thank you. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puhemies. Hyvät ystävät ja hyvät kollegat. EU on yhtä kuin sen kansalaiset. Mikrofonin kanssa ongelmia. No, toimiihan se nyt lopulta. Kiitos puhemies. Hyvät ystävät, hyvät kollegat. EU on yhtä kuin sen kansalaiset ja tämän päivän tilaisuuden kaltaiset tilaisuudet ovat erittäin tärkeitä. Meidän on yhdessä päätettävä tulevaisuudesta. Britit päättivät kansanäänestyksessä lähteä unionista ja tämä on yksi suurimpia haasteita unionin perustamisen jälkeen. Se on tosi seikka. Eikä pidä ajatella niin, että todellisuus häiritsee suunnitelmia, vaan päinvastoin tästä haasteesta on tehtävä mahdollisuus. Britit ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä ja halunsa lähteä Euroopasta. Ja syynä on se, miten Eurooppa on toiminut ja meidän täytyy tähän ongelmaan pystyä puuttumaan. Eurooppalainen projekti on tarkoitettu rauhan ja vaurauden tuomiseksi Euroopan mantereelle ja sen ihmisille, mutta tilanne on nyt kuitenkin se, että Euroopan kansalaiset ovat tuomittuja köyhyyteen. EU toteuttaa sellaista politiikkaa, joka heikentää tilannetta jäsenvaltioissa ja niiden kesken. Meidän pitää yrittää saada EU takaisin oikealle raiteelle ja tarjota sellaista palvelua, mitä ihmiset tarvitsevat. Oikeudenmukaisen ja sosiaalisen Euroopan luominen ovat tärkeitä tavoitteita. Täystyöllisyys on yksi sopimuksissa mainittu tavoite samoin sosiaalinen kohesio ja osallistavan demokratian lisääminen. Junkerin valkoisessa kirjassa on epätavallinen virhe. Siinä luetellaan monenlaisia välineitä, mutta ei ajatellakaan sitä, että politiikan sisältöjä pitäisi muuttaa. Brittien Brexit oli dominoefektin ensimmäinen sysäys ja nyt meiltä on aika loppumassa EUlla on moraalinen ja historiallinen velvollisuus välttää tilanteen paheneminen entisestään. Kiitos. Ja unohdin sanoa, että Castaldo edustaa EFDD-ryhmää. Ja seuraavana sitten SD-ryhmän edustaja. Hei Selin ja oikein paljon tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Me kuuntelimme sinua tarkkaavaisesti ja todellakin olen pitänyt mielessäni viestin, jonka halusitte tuoda, kun tämä suuri tapahtuma järjestettiin täällä. Ja näin täytyy tehdä. Nyt vaihdan englannin kielen. Täytyy sanoa, että te tulitte aivan oikean viestin tuomaan Euroopan unionin tulevaisuutta silmällä pitäen. Tämä viesti, joka meidän pitäisi hyväksyä Roomassa, kun tapamme 25. päivä, meidän pitäisi selvästi sanoa, että me tarvitsemme uuden agendan tulevaisuutta varten. Tässä nyt vauraus ja rauha ovat kysymyksessä, mutta tämä liittyy elämän tapamme ja meidän oikeuteemme olla onnellisia. Euroopan nuoret ovat niitä, jotka voivat tämän viestin välittää ja teidän pitäisi näin tehdäkin. No, nyt sitten Roomassa 60 vuotta myöhemmin kyse siitä, että Euroopan unioni ei voi toimia enää ainoastaan markkinoina, vaan meidän täytyy olla täysimittainen sosiaalinen, poliittinen, kulttuurinen pohja, jolla on demokraattinen pohja ja ehdot tälle, tiedän, että ymmärrät tämän, on se, että Euroopan kansalaiset tulevat täysimääräisiksi kansalaisiksi. Niin kuin te olette, eli tämä on se suuri viesti. Ja sitten täytyy myöskin argumentoida vahvasti, että voidaan vakuuttaa muut. Miksi me tarvitsemme Eurooppaa? Sillä jos pysymme yhdessä, voimme hoitaa paremmin ilmastonmuutoksen ja että saamme parempia työpaikkoja, että digitaalinen vallankumous toimii paremmin, että kaikki toimivat mukana sosiaaliturvassa. Me emme halua mitään jakolinjoja nuorten sukupolvien kesken. Ja me täytyy varmistaa, että Eurooppa eh, voi luoda sellaisia, työpaikkoja, jotka vaikuttavat parempaan tulevaisuuteen. Eli tämä on se vahva ääni, joka täytyy saada kuuluviin Roomassa, mutta jo tänä päivänä se kuuluu täällä. Paljon kiitoksia, että tulitte paikalle. Kiitos. Nyt tulee vähän vaikeuksia, voitte laskea lappunne, numerolappunne. Hyvin monet haluavat puhua tästä aiheesta ja joudun tuottamaan monille pettymyksen. Ja ensimmäisenä puhuu kuitenkin 690. Kaikki eivät valitettavasti saa puheenvuoroa. Also, mein Name ist Julian Schulz, ich komme aus Würsel. Hei, minä olen Julian Schulz, olen saksalainen 17-vuotias ja tänä syksynä pääsen ensimmäistä kertaa äänestämään vaaleissa ja uskon, että tässä salissa kaikki ovat sitä mieltä, että minun sukupolveni on se, jonka täytyy kantaa ne Euroopan tulevaisuutta ja on siitä vastuussa. Ja siksi haluan sanoa, että on hyvin tärkeää ottaa minun sukupolveni mukaan. Heille on tarjottava koulutusta ja päätös, päätöksentekomahdollisuuksia, sillä vain siten voidaan taata politiikan jatkuminen. Äänestysinnokkuus on minun sukupolvessani laskenut valtavasti ja Brexitissäkin nähtiin se, että hyvin monet nuoret jättivät äänestämättä ja tällainen kehitys täytyy pysäyttää. Nuorten on kiinnostuttava Euroopasta ja politiikasta ja tällä haluan sanoa, että EUn on kiinnitettävä huomiota poliittiseen koulutukseen, poliittiseen valistukseen, jotta EUn intressejä voidaan viedä eteenpäin. And now three, two. Sitten 321. 321, ole hyvä. 321. You know who you are. 321. Thank you. The floor is yours. Ole hyvä. Bonjour à tous et à toutes. Hyvältä päivää kaikille. Olen Anne. Opiskelen Maastrichtin yliopistossa. Edustan Euroopan ja opiskelijoita stand-up-järjestöjä. Jäsenvaltion kansalaisten pitää olla lähellä EUta ja niin kansalaisten pitää hyötyä EUsta. Ensinnäkin meidän täytyy muistaa, mitä etuja liittyy Euroopan kansalaisuuteen. Monet toimielimet ovat kaukana kansalaisista, joten mitä täytyy tehdä, jotta saataisiin aikaan eurooppalaista konsensusta ja joka johtaisi uudenlaiseen Eurooppaan. Eli miten eurooppalaiset voisivat haluta enemmän Eurooppaan? Miten voidaan puhkaista tämä kupla, johon toimielimet ovat sulkeutuneet? Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja hyvä, kun kollegat osallistuivat tähän valokuvaamiseen ja siitä tuli hienoa. Yleensä tällä ei sallita kuvaamista, mutta teille se sallitaan. Sitten 809 siellä huoneen takaosassa. Olkaapa hyvä. Ja, hallo, minä... Niin, hei. Nimeni on Laura Hyyn. Minäkin tulen Vyrselnistä ja täällä agendalla todetaan tässä kohtaa, että meidän täytyy katsoa, miten pääsemme kohti parempaa tulevaisuutta, missä meidän täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja ja mielestä, kun ajatellaan pakolaisongelmia, täytyy löytää parempia ratkaisuja, varsinkin mitä tulee yhtenäisyyteen, koska maat, kuten esimerkiksi Puola, eivät vastaanota pakolaisia ollenkaan. Ja Saksa puolestaan on ottanut paljon pakolaisia vastaan ja Angela Merkel toimi tässä mielestäni hyvin, mutta jotta voidaan luoda yhtenäistä Eurooppaa, niin myöskin maiden, kuten Puolan, täytyy ottaa pakolaisia vastaan. Niin, tämän halusin sanoa. And the final speaker, the final... Ja viimeinen kysymyspuheenvuoro tällä kierroksella 609, 609. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Olen Sonja Venäs, edustan Nuoria Euroopan federalista ja jotkut ovat pitäneet hyvänä sitä, Eli Brexitin myötä EU etenee ja on osallistavampi. Kyseessä oli maa, joka ei halunnut osallistua mihinkään integraatiotoimiin, mutta se nyt on aika kyseenalaista. Joskus tuntuu siltä, että Euroopan unioni on keskittynyt lähinnä taloudelliseen integraatioon tai käytännön asioihin, kuten turvallisuuteen, mutta on unohdettu, että Eurooppa ennen kaikkea on poliittinen hanke rauhaa, solidaarisuutta ja vaurautta. Eli kysyisin, millä tavalla EUsta voidaan tehdä vahvempi, vaikka pian meitä onkin enää vain 27 jäsenvaltiota. Thank you. Now. Kiitos teille. Sitten edustajien puheenvuorot. Edustaja Rodriguez, sinä saat vastata ensimmäisenä ja vastaapa eden, eh, etenkin tähän, että miten Euroopasta saadaan nykyistä vahvempi. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Minä keskityn tähän yleiseen kysymykseen. Miten me voimme saada ihmiset haluamaan Eurooppaa? Ja haluaisin kertoa jotakin omasta henkilökohtaisesta elämästäni. Minä olen ollut mukana Erasmus-toimissa eri maailman ja eurooppalaisten kanssa. Ja tämä muutti elämäni ja olen varma, että kaikilla teillä on tämänkaltaisia kokemuksia ja tiedätte, että nämä kokemukset ovat muuttaneet teidän elämänne, joten minun vastaukseni kysymykseen on se, että me tarvitsemme enemmän yhteisiä kokemuksia, yhteistyötä kaikilla rintamilla, kun me opimme, kun meillä on ensimmäinen työpaikka, kun muutamme uusiin eurooppalaisiin kaupunkeihin, kun teemme yhteistyötä luodaksemme jotakin uutta esimerkiksi taiteen tai tieteen parissa, kun pyrimme vaikuttamaan humanitaarisiin asioihin. En voi unohtaa sitä hetkeä, kun pakolaiskriisi kärjistyi ja Euroopassa ihmiset todellakin taistelivat löytääkseen oikean ratkaisun ja vastauksen pakolaiskriisiin. Ja sitten kun haluamme auttaa kolmansia maita mm, kehittämään myöskin omaa elämäänsä. Kaikessa tässä Euroopan nuoret tekevät yhteistyötä. He voivat jakaa tätä eurooppalaista halua kaikille sukupolville. Ja tervetuloa uudestaan parlamenttiin, koska meidän täytyy voida kokea uudenlaista demokratiaa ja tämä tänään on oiva esimerkki siitä. Paljon kiitoksia. Thank you and now to... Kiitos. Ja sitten edustaja Castaldo seuraavana. Madam Chair, je vais répondre euh, avec... Vastaan ensin ranskaksi, koska minä pidän, että olen itsekin Erasmus-kauden lapsi. Kaksi vuotta elämästäni opiskelin Ranskassa ja nyt sen jatkan italiaksi. Ensimmäinen kysymys. Meidän täytyy osiaan ottaa nuoret mukaan ja meidän täytyy ajatella jo näitä asioita koulussa. Euroopan pitää keskittyä hyvin paljon siihen, miten kansalaiset voivat suoraan osallistua demokraattiseen toimen, toimintaan. Meillä on demokratiaa, meillä on sähköistä demokratiaa. Meidän täytyy tukea tätä, koska tällaisilla pienillä askeleilla voidaan luoda todellista poliittista ja demokraattista tietoutta, mutta me tarvitsemme esimerkiksi kansalaisten Eurooppa-hankkeen tyyppisiä aloitteita, ja meidän täytyy varmistaa, että komissio toteuttaa ne tehokkaasti. Ja sitten kysyttiin, millä tavalla voitaisiin paremmin kertoa siitä, mitä EU on saanut aikaan. No, meidän täytyy asettaa tavoitteet vielä hiukan korkeammalle. Me haluamme nyt aikaan sosiaalista Eurooppaa. Sitä on vaikea saada aikaan, mutta se ei ole mahdotonta. Jo perussopimusten nojalla voitaisiin mennä paljon pidemmälle, mutta näin ei kuitenkaan ole toimittu. Nämä asiat ovat jääneet pelkiksi sanoiksi. Näistä asioista ei pidä vain puhua, vaan meidän pitää myöskin tehdä näitä asioita. Ja meillä pitää olla välineitä, jotta pystymme edistymään integraation alalla. Ja esimerkiksi säästöpolitiikka on nyt osoittautunut täysin vääräksi ratkaisuksi Euroopassa. Ja sitten solidaarisuudesta. Me tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja maahanmuutto- ja pakolaisongelmaan. Jotkut maat ovat kieltäytyneet soveltamasta sopimusta, ja tämä on yksi syy siihen, joka tuhoaa EUn uskottavuutta. Ja jos me emme torju näitä kaksinkertaisia standardeja, niin silloin me emme pääse pitkälle. Aika alkaa loppua ja nyt meidän täytyy jatkaa tällä tiellä tai sitten vain tyytyä tähän tilanteeseen, joka vie EUn tuhon partalle. Thank you. And again my... Kiitos ja jälleen kiitokset kaikille keskustelun osallistuneille. Sitten siirrymme seuraavaan aiheeseen turvallisuus ja kansalaisten suojeleminen mullistusten aikoina. Ja kaikki tiedämme turvallisuushaasteet tällä hetkellä. Ja tähän aiheeseen meitä johdattaa tutkija Basra radikalisoitumisen kansainvälisestä tutkimuskeskuksesta Lontoon King's Collegeista. Ole hyvä. Kiitos. Vuosi sitten maaliskuun 22. päivä, kun terrorismi terroristi-iskut iskivät tänne, niin nähtiin nämä yhteydet. Al-Quadra-veljeksillä oli hyvin pitkä historia, väkivaltainen historia, olivat radikalisoituneet vankilassa ja tämä sitten vaikutti siihen, että he ryhtyvät jihadisteiksi, jihadisteiksi. Ja nyt sitten me näemme, että nämä rikolliset ja alakulttuurit ovat sekoittuneet entistä enemmän monissa suurin osa niistä, jotka ovat lähteneet Syyriaan, ovat jo poliisin vanhoja tuttuja, muista kuin näistä ääritoimista. He ovat aikaisemmin jo tuomittuja. Usein nämä ovat myöskin radikalisointiprosessin aikana aktiivisesti mukana rikollisessa toiminnassa. Ja usein heidän käytöksensä on ristiriitaista. He myyvät esimerkiksi huumeita ja sanovat taistelevansa pyhää sotaa ja esimerkiksi Berliinissä ja Orlissa tilanne oli tämä. Eli nämä rajat ovat hämärtyneet ja meidän pitäisi nyt sitten löytää uusia tapoja vastata tähän kysymykseen, varsinkin ehdotukset siitä, että miten euroon pitäisi vastata kyseiseen haasteeseen, liittyvät tiedon jakamisen lisäämiseen joko jäsenvaltioiden sisällä tai niiden välillä. Ja tämä on hyvä mutta jotta yhteistyö voi olla tehokasta, on tärkeää, että täytyy ensinnäkin olla olemassa luottamusta, joten EU pitäisi perustaa ja vahvistaa myöskin epävirallisia verkostoja terrorismin tutkijoiden välillä niin, että ovat periaatteessa samassa huoneessa, että voivat jakaa parhaita käytänteitä ja parantaa vastauksiaan ja myöskin ymmärtämystään näiden uhkien edessä. If I thought there were many speakers wanted to contribute. Äskeiseen keskusteluun halusi osallistua aika monta keskustelijaa, mutta nyt heitä on vielä enemmän ja jälleen joudun tuottamaan pettymyksen. Voitte laskea ne numerokylttinä, sillä olemme kirjanneet kaikki puhepyynnöt ylös. Ja ensimmäisenä EPPn edustaja Metsola saa puheenvuoron. Who like many of us. Kiitoksia. Monet pitävät Brysseliä toisena kotinaan ja me muistamme kyllä, kuinka paniik- paniikissa olimme ja kuinka avuttomia ja surullisia olimme, kun vuosi sitten tapahtuivat terrori-iskut. Mutta nyt järkytys on johtanut siihen, että olen päättänyt tehdä asialle jotain ja haluamme puuttua sekä välittömiin uhkiin ja radikalisoitumisen syihin, jotka riivaavat yhteiskuntaamme. Jos maltalaisilta kysyn, mikä on kaikkein tärkeintä heille, niin he vastaavat, että he haluaisivat nauttia perusoikeuksista, he haluavat olla turvassa ja tehdä asioita, joita he ovat aina tehneet, ja elää jokapäiväistä elämäänsä. Täällä Euroopan parlamentissa on nyt tehty kovasti töitä. Olemme vauhdittaneet toimia, jotka liittyvät parempiin matkustajatietoihin Kyse on siis matkustajista, jotka tulevat Eurooppaan tai lähtevät Euroopasta. Meillä on ulkorajoilla järjestelmäisiä tarkistuksia, meillä on strategioita radikali- radikalisoitumista vastaan. Olemme puuttuneet rahoituskysymyksiin, terrorismin rahoitukseen ja haluamme paremmin tukea terrorismin uhreja. Terrorismi jättää jälkeensä monia piiloon jääviä uhreja ja meidän täytyy antaa näille ihmisille ääni ja meidän täytyy muistaa ne kansalaiset, jotka ovat menettäneet henkensä. Me voimme olla ylpeitä tekemästämme työstä, mutta se ei kuitenkaan riitä. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä, meidän täytyy jakaa paremmin tietoja, meidän täytyy varmistaa, että tietokonejärjestelmämme toimivat paremmin yhteen. Meidän täytyy tehdä rikollisuuden toiminnasta tehokkaampaa ja meillä pitää olla EUn laajuinen rikosrekisterijärjestelmä. Meidän täytyy käyttää biometrisiä tietoja. Esimerkiksi Berliinin hyökkäyksessä todettiin, että hyökkäillä oli 14 eri identiteettiä, eli meidän täytyy puuttua tällaisiin porsanreikin. EU ei yksinään tori tor- terrorismia. Me tarvitsemme globaaleja vastauksia ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Ja meidän täytyy vahvistaa terrorismin vastaisia toimia ja uskomme, uskon, että me tulemme tässä onnistumaan. Kiitos. ja sitten Monika Makovei ECR-ryhmästä. Hello everyone. Kiitos puhemies ja iltapäivää kaikille. Vastaan aivan ensin tähän Rajanin kysymyksen yhteistyöstä. Kyllä tiedustelu yhteistyö ja tietojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken on kaikista tärkeintä ja sitä ei ollut tehty. Ja ja se on mahdollistanut näitä valitettavia terroriiskuja. Meillä on monenlaisia tie- yhteisiä tietokantoja, esimerkiksi vis, vis, viisumitietokantaa, Schengenin siis tietokantoja ja muita vastaavia. Ja myöskin kadonneista henkilöasiakirjoista matkustusasiakirjoista on työka- tietokantansa jäsenvaltiot eivät vuosi sitten halunneet jakaa tietoa toisille, vaan pitää sitä itsellään. Sitä ei ole haluttu jakaa muiden valtioiden tiedustelu- tai lainvalvontaviranomaisten kanssa esimerkiksi siitä syystä, että luottamusta ei ole ollut. Tämä on nyt alkanut muuttua. Esimerkiksi Europol, keskeinen Yhteinen poliisiviranomainen on saanut tietoja eri jäsenvaltioiden viranomaisilta ja kahdeksan miljoonaa uutta tietuetta on, on siirtynyt Europolin jäsenvaltiosta Brysselin viimevuotisten iskujen jälkeen. Ja yhteistyötä on saatu siis toteutettua hyvin tehokkaasti ja nopeasti. Ja sen alulla on pystytty pysäyttämään ihmisiä, joilla on ollut tarkoitus harjoittaa terrorismia, tehdä terroritekoja. Esimerkiksi heidän matkustamista Saksaan on pystytty estämään ja, ja uuden identiteetin turvissa piileskelyä on pystytty vaikeuttamaan. Meillä on myöskin valokuvia ihmisistä ja niitä voidaan käyttää sitten rajavalvonnassa. Tulevaisuudessa asiantuntijoiden mukaan sormenjäljet eivät ole luotettavin keino tunnistaa henkilöksiä, koska niissäkin voi olla vaurioita tai ne voivat muuttua, niin on ajateltava seuraavaa askelta ja se olisi sitten silmän tunnistamiseen perustuva sormenjälki tavallaan. Ja yhteistyö on todellakin ensiarvoisen tärkeää. Jäsenvaltioiden on ymmärrettävä, että niiden on toimittava yhdessä. Muuten on turha sanoa, että no kyllähän me turvallisuutta haluttaisiin. Euroopan parlamentissa MEPit eri maista tekevät yhteistyötä ja puhuvat keskenään, ja samaa pitäisi tehdä jäsenvaltioiden kesken ja niiden viranomaisten kesken. Kiitos. Ja pyydän jo etukäteen anteeksi, että voin antaa vain neljä puheenvuoroa. Ensimmäisenä numero kolme. Ähm, ich bin David Minä olen David Bernes. Ajat ovat muuttuneet. On uusia uhkia ja uusia toimenpiteitä tarvitaan ja täällä jo puhuttiin sellaisista toimenpiteistä, jotka vaikuttavat kansalaisten turvallisuuteen, mutta ei kuitenkaan saa myöskään liioitella, sillä joka, joka vapauden uhraa tässä menettää. Molemmat tietysti on tärkeää pitää kiinni molemmista, koska on olemassa lakeja ja myöskin tiedustelupalveluja poliisilla on oikeuksia, mutta kuitenkaan ei pidä liioitella ja terrori iskun takia kansalaisten vapautta rajoitetaan. Totta kai turvallisuus on tärkein prioriteetti, mutta emme saa uhrata vapauttamme sille. Now, two, four. Kiitos. Ja sitten 245. 245. Hyvää iltapäivää. Minä olen Antonio Coelho Portugalista. Haluan kiittää mahdollisuudesta olla täällä edustamassa Portugalin pohjois, pohjoista hallintoaluetta. Se on hyvin maaseutumainen alue ja siellä on paljon raja-aluetta myöskin. Ja mielestäni on tärkeää, että Euroopassa ei anneta tilaa radikaaliryhmille eikä niiden anneta liikkua vapaasti. Meidän on muutettava omia käytäntöjämme jokaisen kotipuolessa meillä on paljon aseellisia hyökkäyksiä ja iskuja ja niissä käytetään myös metsästysaseita. Ja ihmiset kokevat maaseutualueella, että he ovat suuressa vaarassa. Ja minunkin maassani keskiosissa on täysin autioituneita alueita. Ja maaseutua ei pidä unohtaa näissä pohdinnoissa. Luonnonsuojelu on hyvin tärkeää ja metsästys on hyvin merkityksellistä maaseutualueella ja sillä puolustetaan osaltaan luonnon monimuotoisuutta, mutta metsästystä ei pidä sekoittaa muunlaiseen aseiden käyttöön. Kiitos. Sitten 571 puheenvuoro. Goedendag allemaal, mijn naam is Evert de Rijker. Hyvältä päivää, de Rijker. Belgian demokraattisesta puolesta ja olen Antwerpenista kotoisin. Ja haluaisin korostaa, että meidän täytyy investoida enemmän IT-järjestelmiin Mutta hyvät kollegat, meillähän on kansainvälinen rasismin vastainen päivä ja meidän täytyy varmistaa turvallisuus. Ja meidän täytyy aloittaa itsestämme. Meidän täytyy muistaa, että hyvin useat pohjois-afrikkalaiset alueet on stigmatisoitu terrorismin lähteiksi, mutta meidän täytyy katsoa näitä asioita ja varmistaa sen, että syrjintä vähenee. Ja meidän täytyy kansallisyhteiskunnassa edistää näitä asioita. Ja haluaisin siteerata ja Yhdysvaltojen vähiten suosittua presidenttiä, joka sanoi, että Bryssel on varsinainen helvetin luola. Meidän täytyy varmistaa, että tulevaisuudessa Brysselin turvallisuus paremmin turvata. Meidän täytyy varmistaa turvallisuuskysymyksissä parempi yhteistyö ja tiedonvaihto. Kiitos. Thank you. And the last speaker, one four eight. Kiitos. Ja viimeinen puhuja 148. 148. 148. Welcome. Thank you. Kiitos. Minun nimeni on Janis Hansen. Olen ihan samaa mieltä aiempien puhujien kanssa siitä, että on tarvetta eurooppalaiselle yhteistyölle. Tietoa on jaettava ja muiden kokemuksista on opittava. Tarvitaan keskinäistä luottamusta, jotta kansalaiset olisivat turvassa. Haluaisin tässä yhteydessä esittää sen kysymyksen, että miten terrorismia voidaan parhaiten estää meidän ei pidä antautua terrorin eli kauhun valtaan, mistä tuo nimitys tulee. Me emme saa sallia sitä, että yksilön oikeudet heitetään ikkunasta ulos tässä tilanteessa esimerkiksi kansalaisia valvottaessa. Minä olen sitä mieltä, että kansalaisia ei pidä valvoa liiaksi ja on hienoa, että tästäkin asiasta on laadittu direktiivi Henkilötietojen suojasta annettu direktiivi tulee kohta voimaan ja siinä on kyse myöskin yritysten tiedoista ja niiden toiminnasta. Ja olisi toivottavaa, että myös kansalliset turvallisuusviranomaiset ja tiedusteluviranomaiset toimisivat kohdennetusti näissä asiassa, asioissa. Meidän on puolustettava yksilöiden oikeuksia koko maanosassa ja terroristeille meidän on kerrottava, että me emme terrorismin vuoksi luovu periaatteistamme, vaikka se olisikin vaikea ja epämukava ajatus. Kiitoksia. Ja sitten palataan parlamentin jäsentiin ensimmäisenä Metsola ja sitten Makove. Ja nyt pidetään kiinni tuosta puheajasta. Thank you, madam. Kiitoksia puhemies. Koska äidinkieltäni niin ei ole vielä puhuttu tähän mennessä, niin puhun nyt Maltaa. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuvat tähän keskusteluun, ja olen samaa mieltä ensimmäisen puhujan kanssa. Olen samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi tehdä liikaa, sillä jos me rajoitamme niitä vapauksia, joita me olemme niin täällä puolustaneet, se tarkoittaa sitä, että terroristit ovat voittaneet. Ja minä todellakin taistelin paljon varmistaakseni, että maani liittyy Schengen-alueeseen. Ja se, että meidän pitäisi nyt tämä kaikki purkaa, niin se tarkoittaisi sitä, että meidän täytyy nyt taistella enemmän Euroopan, eurooppalaisen hankkeemme puolesta. Meidän täytyy puolustaa kaikkia. Niitä, jotka elävät kaupungeissa ja niitä, jotka elävät maaseutualueella. Olen äiti ja minulla on lapsia, jotka kysyvät minulta, että miksi kun menen kouluun tai kun olen jollakin julkisella paikalla, joka paikassa on sotilaita. Kun vertaan lasteni elämää ja heidän elintapaansa siihen, miten minä elin, kun itse olin lapsi, lasteni elämä on hyvin paljon vaikeampaa. Se on vaikeampaa Minulle on vaikeampaa pitää äh, lapseni turvassa kuin vanhemmilleni oli pitää minut turvassa. Meidän täytyy tehdä paljon enemmän. Jos annamme lainvalvontaa viranomaisille enemmän valtaa tietojen vaihtoon, niin voimme estää näiden terroriiskujen tapahtumisen niin, että meidän ei enää sitten tarvitsisi tulla tänne parlamenttiin ja puhua taas yhdestä traagisesta tapahtumasta. Me jatkamme taistelua ja lupaan, että tähän me pyrimme tässä parlamentissa. Meidän täytyy löytää tasapaino turvallisuuden ja vapauden välillä. Kiitos. Ja sitten edustaja Makove ja aikavaroitus jälleen voimassa kaksi minuuttia. Uh, thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia, puhemies. Noudatan Robertan esimerkkiä, puhun äidinkieltäni romaneaa. Toivottavasti täällä on jotain romanialaisia paikalla. Niin. Niin onko täällä romanialaisia ketään? Okei. Okay. Hieno homma. Nici o secundă nu, nu, nu am gândit și noi nu gândim aici în a reduce liber... Me me. aio vähentää Euroopan kansalaisten vapauksia, ja haluamme löytää tasapainon turvallisuuden ja yksilön oikeuksien välille, koska tästähän on kyse. Me haluamme ylläpitää elintapaamme. Joskus täytyy luopua jostain, mutta emme kuitenkaan halua puuttua kansalaisten henkilökohtaiseen elämään. No sitten kun ajatellaan rikosrekistereitä, sormenjälkiä, kaikkia näitä tietoja on kerätty jäsenvaltioissa. Ongelma on se, että näitä tietoja ei ole jaettu. Ja siksi meillä on ollut näitä iskuja. Ja sitten näitä tietoja siis on jo olemassa ja niitä pitää jakaa. Sitten avoimuus. Me taistelemme avoimuuden puolesta jotta voidaan ennaltaehkäistä rahanpesua, jolla rahoitetaan terrorismia. Meidän täytyy torjua korruptiota, veropetoksia, koska kaikki nämä liittyvät terrorismin rahoitukseen. Meidän täytyy auttaa kansalaisia. Meidän täytyy säästää veronmaksajien varoja. Ja myöskin haluaisin lopuksi vielä todeta, että meidän on oltava yhdessä, mutta me tarvitsemme kaikkien kansalaisten luottamuksen toimielimiin, koska kaikki Euroopan kansalaiset eivät luota toimielimiin. Eli meillä pitää olla vähemmän toimielimiä ja meidän pitää käyttää vähemmän varoja. Se on keskeistä ja meidän pitää myöskin olla tasapuolisia. Kiitos. And... Kiitos. No, toivottavasti vierat ymmärtävät, että minua kannattaa pelata, kun minulla on tämä nuija täällä. Kiitos kaikille puheenvuorosta. Sitten siirrytään varmasti kaikkia kiinnostavan aiheeseen. Ja se vaatii kipeästi toimia. Ilmastonmuutos ja planeetan suojelu. Ja nyt siellä jo pyydetään paljon puheenvuoroja ja sehän on hyvä asia. Sitten aiheeseen meidät johdattaa Magda Stokjevic, joka on maan ystävien Euroopan puhe, johtaja. Kiitos puhemies. Planeettamme on hälytystilassa ja ilmastonmuutos on tosiasia eikä huijausta toisin kuin Trumpin mielestä. Ihmiset tuntevat ilmastonmuutoksen seuraukset kaikkialla maailmassa, myös Euroopassa. Maapallon lämpötila nousee yli kolme celsiusastetta kaikkialla maailmassa ja Euroopan on tehtävä voitavansa, jotta lämpötilan nousu saataisiin puristettua alle puolentoista asteeseen. Ja vuoteen 2030 mennessä e, Euroopan talouksien pitäisi tulla hiilineutraaleiksi. Meidän on varottava sellaista tulevaisuutta, joka perustuu fossiilisiin polttoaineisiin. Esimerkiksi on lopetettava öljyn, kaasun ja muiden tällaisten tällaisiin polttoaineisiin perustuvan infrastruktuurin tukeminen. Kuluttajat on otettava energiajärjestelmän keskiöön ja taloudet on muutettava kiertotalouksiksi. Kansalaiset ovat jo tämän muutoksen etulinjassa. He ovat järjestäytyneet paikallisiin energiatehokkuus- ja uusiutuva energiaprojekteihin. He auttavat meitä vähentämään riippuvuuttamme fossiilista polttoaineista, mutta nyt tarvitaan myös päätöksentekijät, poliittiset päättäjät tämän muutosprosessin tueksi. Ja on varmistettava, että kaikki otetaan mukaan tähän, tähän toimintaan. Minä olen puolalainen ja minua hävettää se, mitä Puolan hallitus tekee ilmasto- ja energiakysymyksissä. Meidän kaikkien on vaadittava päättäjämme vastuuseen ja kysyttävä omissa maissamme, mitä he tekevät ilmastonmuutoksen hyväksi ja vaadittava vastauksia. Sama meidän on kysyttävä Euroopan parlamentin jäseniltä ja tässä yhteydessä on vaadittava, että energiapaketti, jota täällä käsitellään, sen on lähdettävä tästä talosta kunnianhimoisempana kuin mitä se on tänne tullut. And now for the reaction from our... Sitten parlamentin jäsenistä ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Eckhout vihreiden ryhmästä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia kaikille, että olette täällä. On hienoa nähdä, että EU on ollut 60 vuotta ja voimme käydä tällaisia keskusteluja, mutta hiukan minusta tuntuu, että te näette jo millaisia ongelmia meillä on. Jos olette kuuntelleet kaikkea iltapäivällä, niin vaikuttaa siltä, että kaikki ovat samaa mieltä. No, voin kertoa, että emme ole. Euroopan parlamentissa käydään valtavasti poliittisia keskusteluja. Me käymme niitä demokraattisesti, mutta meillä on valtavia mielipide, mielipideeroja. Kun puhutaan vaikka veronkierrosta, niin aikan usko, kuulee, että niin ei kun se on verokilpailua. No, se on toinen tapa sanoa, että on hyvä, että standardeja alennetaan. No sitten reilu kauppa. No kysytään sitten poliitikoilta, miksi yritykset voivat viedä hallitukset oikeuteen. Siellä kaksi ihmistä puhui kaupasta ja he olivat sen kannalla, että on hyvä, että yritykset voivat viedä hallituksia oikeuteen. Ja tällaisia asioita tällä pitää käsitellä. Sama koskee ilmastonmuutosta. Kaikki sanovat, kuinka hienoa oli, että saatiin aikaan Pariisin sopimus. Se oli niin keskeisen tärkeää, mutta aina täytyy sitten kysyä, no mitä aiotte sitten muuttaa politiikassanne, jotta päästään Pariisin tavoitteisiin? No itse olen Alankomaista, siellä oli juuri viime viikolla vaalit. Ja ainoastaan kolme puoluetta panevat täytäntöön Pariisin sopimusta. Liberaalit, kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit. Sorry vain, Joe Nämä puolueet eivät ole tehneet riittävästi Pariisin sopimuksen osalta, ja juuri näistä asioista meidän pitää puhua. No on hienoa, että on ollut 60 vuotta demokratiaa, mutta pitäkää poliitikot varpaillaan. Ei pidä tyytyä vain hienoihin sanoihin, vaan täytyy varmistaa, että poliitikot tekevät myös sen, mistä he puhuvat. Kiitos. Thank you. Kiitos. Saat sen MEPin jäsenen, joka piti kiinni puheenajasta, ja sitten edustaja Lainen SD-ryhmästä. Ole hyvä. Niin, hienoa, että te kaikki olette täällä täysistuntosalissa. Ja olen myöskin Euroopan kansainvälisen liikkeen puheenjohtaja. Ja toivon, että me saamme tällaisen uudelleen liikkeen aikaiseksi nyt Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlan puitteissa, koska EU ei ole hallitusten, vaan kansalaisten Eurooppa. Ja kansalaiset ovat nyt katsoneet, että mitä Strasbourgissa, Brysselissä tapahtuu, mutta eivät ole voineet olla itse aktiivisia. Olen tyytyväinen, että viimeisten viikkojen aikana tuhannet kansalaiset lähtivät kaduille, toreille. Ja Roomassa sitten ensi lauantaina meillä on 10 000 meillä on tuollainen marssi Euroopan puolesta. Ja minkä Euroopan puolesta? No Euroopan, joka antaa toivoa ja luottamusta ja turvaa Euroopan puolesta, joka on olemassa tulevaisuutta varten. Ja todellakin tekee ne asiat, joita me tarvitsemme tällä vuosituhannella. Ja olen ollut aktiivinen jo vuosia ympäristösuojelussa, jo ennen kuin vihreä puolue luotiin, mutta kuitenkin me teemme työmme yhteistyössä ja teollistuminen alkoi Euroopasta 250 vuotta sitten ja mielestäni meillä on nyt se vastuu, että me olemme johtajia Euroopassa ja olen Kiinan valtuuskunnan puheenjohtaja. Näemme, että Kiina tekee ja meidän todellakin täytyy tehdä parhaamme, että emme ainoastaan vaadi kiertotaloutta ja, ja ympäristön suojelua, vaan meillä täytyy olla oikeat tekniikat ja meidän puhemiehemme oli teollisuuspolitiikan puheenjohtaja. Tiedän, että Kiina on tehnyt päätöksen kymmenessä osa-alueessa lähteä hakemaan parasta teknologiaa, robotiikkaa ja niin poispäin, joka auttaa meitä toimimaan tehokkaammin. Ja EU:ssa meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta saamme taloudellista, yhteiskunnallista edistystä, mutta että myöskin samanaikaisesti voimme pelastaa maapallon. Kiitos. Kiitos. Numero 76 saa sitten ensimmäisen puheenvuoron heti kärkeen. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puhemies, puheenvuorosta. oli Antoine Thiel, kotoisin Lyonista. Ja ilmastokriisi on tietysti kaikkien tämänhetkisten kriisien äiti, mutta jokin aika sitten parlamentin jäsenet allekirjoittivat vapakauppasopimuksen Kanadan kanssa, joka johtaa sitten siihen, että näiden kahden alueen kauppa lisääntyy ja se johtaa sitten yhä suurempiin päästöihin. Eli eikö tässä nyt ole tiettyä yhteensopimattomuutta, kun ajatellaan Pariisin päätöksiä vuodelta 2015 ja sitten tätä vapakauppasopimusta. Eli tässä nyt on ajateltu lähinnä talousetuja vain, eli haluaisin kuulla teidän kantanne tästä. Thank you. And now... Kiitos. Ja sitten 250, 250. Boa tarde a todos. Hyvää iltapäivää. Minä olen Ricardo Conessa Portugalista. Ympäristöaiheesta haluaisin sanoa seuraavaa. Meidän täytyy etsiä vain ratkaisuja ongelmaan, jonka olemme luoneet. Ja me täällä Euroopassa emme koe kovimmin ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia, vaan ne koetaan aivan muualla. Ja ilmastopakolaisia on etenkin Tyynemeren alueella ja heitä tulee lisää. He hakevat turvaa ja Uuden, Uudessa sellainen asia on käsitelty tuomioistuimessa ja siellä on tultu siihen tulokseen, että ei ole mitään määritelmää ilmastopakolaisuudelle, se ei ole hyväksyttävä syy pakolaisuudelle. Ja Euroopassa pakolaiskriisihän on aivan keskeinen aihe, mutta meidän ei pidätä vain sitä, miten ratkaisemme Euroopan pakolaiskriisin, vaan meidän on etsittävä uusia ratkaisuja myös uusille ihmisryhmille, jotka tarvitsevat apuamme ja Euroopan arvoja, kuten vapautta, on pyrittävä tarjoamaan kaikille, jotka sitä voivat hyötyä. Number 691. Six. Sitten 691. Guten Tag, mein Hyvää päivää. Nimeni on Jens Boke. Minäkin tulen Vyrselnistä ja minulla on kaksi kysymystä teille. Me elämme eh, Euroopassa maailman rikkaimmalla alueella ja kuitenkin eh, ilmastotavoitteitamme viedään jatkuvasti alaspäin. Arvon edustaja, teillä kaikilla on suuret autot, jotka kuluttavat paljon. Miksi sähköautoja ei edistetä eikä arvosteta täällä unionissa? Me olemme täällä Brysselissä, Belgiassa maassa, jossa on ydinvoimaloita, joiden tilanne on niin vaarallinen, että Saksan osavaltiot joutuvat nostamaan kanteen ja tämä lähdemme tähän ainoastaan, jotta voimme edistää energiaa yritysten voittoja ja, ja nämä asiat saattavat kestävällä tavalla vaikuttaa haitallisesti Eurooppaan. Eurooppa ei saa edes 20 prosenttia sähköstä uusiutuvista lähteistä ja se on maailman keskiarvon alapuolella. kun ajatellaan näitä, kuitenkin näitä taloudellisia mahdollisuuksia, joita niillä on, niin tämä on kyllä huono asia ja haluaisin nyt kuulla kun olemme täällä yhdessä Euroopassa yhdellä maapallolla. Miksi me käytä näitä mahdollisuuksia enemmän hyödyksemme? Kiitos. Thank you. And... Kiitos. Ja viimeisen kansalaispuheenvuoron saa numero 223. Uh, bonjour, je m'appelle Arey. Je... Hyvää päivää. Olen Arey. Olen opiskelija Brysselissä. Täällä jo puhuttiin presidentti Trumpista ja Pariisin sopimuksesta. Euroopan unioni, mitä nyt sanoisin, on vielä alkuvaiheessa näissä neuvotteluissa, eli millä tavalla EU aikoo pyrkiä siihen, että Yhdysvallat, joka nyt päästöjen osalta kaiken suurin päästäjä, niin miten voidaan varmistaa se, että painostetaan Yhdysvaltoja jotta se pitäisi kiinni Pariisin sopimuksesta, koska jos Yhdysvallat tässä ei ole mukana, niin sitten tässä sopimuksessa ei ole enää mitään mieltä. Kiitos. Um, and now we... Kiitos. Ja sitten palataan kollegojen viisaisiin sanoihin. Ja ensimmäisenä Beckhout. Thank you very much. I'll try to be in two minutes again. Uh... Kiitos. Yritän pitää tuosta kahdesta minuutista kiinni, sillä muuten saan nuijasta. Aloitan näistä kauppasopimuksista. Minä vastustin äänestyksessä Kanadan kanssa tehtyä kauppasopimusta ja on tärkeää kysyä omilta edustajilta, että miten äänestitte näissä kysymyksissä. Nyt siirrytään kuitenkin kansallisiin parlamentteihin ja taistelua ei ole hävitty, sillä jokaisen parlamentin täytyy päättää, mitä Kanadan kauppasopimuksen kanssa tehdään. Eli nyt voitte kysyä kansallisten parlamenttien edustajilta, mitä he aikovat tehdä. Äänestykset ovat vielä tulossa mutta älkää menkö siihen ansaan, että sanottaisiin, että kauppa sinänsä on pahasta. Mielestäni kauppa voi olla myös hyvästä, mutta ei se tapa, jolla me sitä nyt hoidamme. Ja me haluamme parempia kauppasopimuksia. Kanadan sopimus ei ole nykyisellään hyvä, mutta vaihtoehtoja on. Sitten Ricardo Portugalista. Olet oikeassa. Mitä kehitysyhteistyörahoilla tehdään? EU-ssa yksikään maa Ruotsin lisäksi ei täytä kansainvälisiä velvollisuuksiaan kehitysavussa. Kaikki puhuvat Natosta ja Trumpista, mutta sitä ei muisteta, että silläkin on hintansa, että kehitysavusta ei makseta. Sitten Jens Saksasta. Minä ajan polkupyörällä. Autoista olet ihan oikeassa, mutta minä pyöräilen ja se on Brysselissä aika vaarallista, voin sen verran sanoa. Sitten ydinenergia tässä meidän on käännyttävä myös komission puoleen, sillä komissio on se, joka sallii yhdistyneen kuningaskunnan ja Unkarin ra rakentaa uusia ydinvoimaloita valtion tuella. Ja Unkari lisää riippuvuuttaan Putinista tässä mielessä. Ja tähän on kiinnitettävä huomiota sitten viimeiset 15 sekuntia Trumpista. No niin, uskon todellakin, että kun maa siirtyy vihreään talouteen, niin se, joka tekee sen ensimmäisenä, on kansainvälinen johtaja, kansainvälisesti johtava valtio. Ja tällä argumentilla Trump voidaan vakuuttaa. Hän ehkä ajattelee, että hiilikaivokset voidaan pitää auki, mutta todellisuudessa hän hirttäytyy fossiiliseen talouteen ja kääntää selkänsä uudelle taloudelle. Mutta kun Trump tämän ymmärtää, niin kyllä hän sitten kääntää kelkkansa. Thank you. Kiitos. Ja sitten Lainen viimeisenä. Antoine is... No, kauppapolitiikka tulee muuttumaan. Ei epäilystäkään siitä SETA ja TTIP ovat olleet ensimmäisiä esimerkkejä siitä, miten julkinen keskustelu ja ilmapiiri on muuttunut. Ja tulevaisuudessa parlamentilla tulee aina olemaan kestävyyslauseke kaikissa näissä kauppasopimuksissa, jossa pyritään vahvistamaan ympäristöä ja sosiaalistandardeja. Ja haluaisin ajatella, että tämä voisi olla hyvä asia esimerkiksi kun ajatellaan aurinkopaneeleja tai tämän kaltaista teknologiaa sitten myydään ilman mitään esteitä ja että näin saataisiin tätä edistymään. No, nämä ilmastokysymykset ovat tärkeitä, ongelmallisia kysymyksiä. Meidän täytyy tunnustaa nämä turvapaikanhakijat, no Australia ei valitettavasti sitä tehnyt, mutta Uusi-Seelanti hyväksyi joitakin heistä, mutta Australia ei. Eurooppa on sähköauton kehityksessä jälkijunassa. Me olemme keskittyneet liikaa dieselteknologiaan. Tavallaan se on parempi, mutta toisaalta huonompi, kun ajatellaan ilmansaastumista – ja kun nyt esimerkiksi katsotaan, mitä Elon Musk Yhdysvalloissa ja kiinalaiset tekevät, edistävät sähköautoa, niin nyt on korkea aika, että me keskitymme tähän kaikin tavoin. No, meillä on vain 20 prosenttia uusiutuvia uusiutuvia energialähteitä, mutta tulen Saksasta, niin Tanskan, Itävallan ja ehkäpä Ruotsin kanssa olemme olleet jäänmurtajia kun ajatellaan uusiutuvia energialähteitä ja toivon, että monet muut jäsenvaltiot lähtevät mukaan, sillä muutaman vuoden kuluttua voi olla, sähkölle voi tulla könttähintoja, sillä uusiutuva energia on ilmaista. No sitten meillä on kahdeksan vuotta bussin kanssa takanamme ja nyt sitten neljä vuotta Trumpin kanssa edessä ja olen optimistinen. En usko, että Yhdysvallat tulee mitenkään pysäyttämään maailman ilmastopolitiikkaa. Kiitos. Well, can I just, um, thank you. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että olette olleet paikalla täällä salissa Yksi tärkeimpiä näkökohtia Euroopassa on se, että ihmiset kuuntelevat toisiaan. Se voi joskus olla vaikeaa ja tämä on ollut pitkä iltapäivä, mutta toivottavasti myös mielenkiintoinen. Se on ollut myös hyvin monipuolinen ja monimutkainen, sillä kaikkiin aiheisiin liittyy paljon erilaisia näkemyksiä niin nuorisotyöttömyyteen kuin ilmastonmuutokseenkin. Toivon, että tämä oli teille hyvä kokemus ja me parlamentin jäseninä. Istumme siellä teidän paikoillanne tavallisesti ja kuten kollega tässä totesi, niin emme me aina ole samaa mieltä, mutta meillä on kyllä riittävästi yhteistä pohjaa, jotta voimme käydä keskusteluja. Ja nykypäivän politiikassa kompromissihalukkuutta pidetään monesti heikkoutena, mutta eurooppalaisessa politiikassa tarvitaan sitä, että eri näkemykset saadaan yhteiselle pohjalle ja pystytään tekemään kompromisseja. Se ei käy usein nopeasti, mutta, mutta sitä kuitenkin tarvitaan. Kiitos kaikille osallistumisesta ja todella hienoa, että pääsitte tänne paikalle. Haluaisin vielä sanoa, että monet parlamentin jäsenet kävivät täällä vilkaisemassa ja katsomassa tätä keskustelua he eivät pystyneet siihen osallistumaan, mutta oli hienoa, että heitä kiinnosti tämä tilaisuus, sillä tämä on hyvin kiireinen viikko, eikä ollut itsestään selvää, että he pääsisivät paikalle. Ja kiitos teille kaikille ajatuksistanne ja näkökulmistanne. Ja lopuksi haluan kiittää puhemies Tajania, joka on koko tämän ajan ollut täällä paikalla. Ja tiedän, että teillä on paljon kiireitä, hyvä puhemies, ja tämä osoittaa sen, että että teitä todellakin kiinnostaa hakea yhteyttä kansalaisiin ja se on tärkeä asia teidän agendallanne puhemiehenä. Eli sydämelliset kiitokset siitä. Ja lopuksi, minähän tulen hyvin pienestä jäsenvaltiosta Irlannista ja haluan vakuuttaa, että vaikka olisi pieni, niin silti voi olla merkityksellinen ja voi päästä Euroopan parlamentin puhemiehistöön tämän talon jäsenet kotimaan koosta riippumatta tutustuvat toisiinsa ja tekevät yhteistyötä. Ei se ole yhtään sen kummempaa kuin vaikka jossain koulun oppilaskunnassa tai urheiluseurassa tai muussa vastaavassa toimiminen. Ja kielirajoista ja mielipiderajoista riippumatta me kaikki haluamme parempaa Eurooppaa. Eikä pelkästään tälle sukupolvelle, vaan myös kaikille tuleville sukupolville. Ja teidän on jatkettava sitä työtä. Kiitoksia.